No niin, 12. syyskuuta keskeytetty istuntokausi on näin ollen avattu Euroopan parlamentin tasolla. Hyvät naiset herrat, aivan saman tien pyytäisin teitä ryhtymään hiljaiseen hetkeen. Kun minä pyydän teitä tähän niin silloin tässä salissa, niin kuin aina, kollegat ovat hiljaa. Tässä salissa täytyy löytyä rauhallisuutta, hiljaisuutta. Täällä vallitsee hiljaisuus nyt. Tähän salin hiljaisuuteen liittyy myös huutoja. Lasten huutoja, jotka näkivät vanhempiensa hukkuvan vanhempien huutoja, jotka eivät voineet pelastaa lapsiaan. Ihmisten huutoja, jotka äh, meren myllerryksessä katosivat, jossa kun he eivät, kun he näkivät mantereen rantaviivan edessään, josta he luulivat, että se olisi sellainen manner, josta he suojaa ja toivoa saisivat. Ihmisten huutoja, jotka juuri päästyään Euroopan rannikon tuntumaan menettivät henkensä. Me tässä yhteydessä keskustelemme luvuista, lukumääristä. Me keskustelemme siitä, kuka ottaa nämä pakolaiset vastaan ja kuka ei. Me keskustelemme tästä yhteydessä rahasta. Mitä se maksaa? Me keskustelemme tässä yhteydessä kuivista pykälistä. Keskustelemme tässä yhteydessä seikassa, jota on ylipäätään vaikea uskoa, että ihmiset, jotka joutuvat tällaisen hätä, hätään, että heidät tehdään rangaistaviksi siitä, että avustetaan laitonta maahanmuuttoa. Me keskustelemme siitä, hyötäiset herrat, että tämä on maailman rikkain manner. Meidän varmastikin tämä rikkaus ja oikeudenmukaisuus ei ole tasaisesti jakautunut täällä mantereella mutta Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaiset, meitä mitataan, meitä seurataan niiltä alueilta vahvasti, jotka tänne ovat tulossa, kuinka rikkaita, kuinka kykeneviä me olemme auttamaan niitä, jotka pakenevat kurjuuttaan ja hakevat suojaa Euroopasta. Ja suhteessa näihin ihmisiin me olemme rikkaita ja vahvoja. haluaisin tämän tragedian, tragedian valossa olla puhumatta pykälistä, vaan puhuisin mielestä voimasta ja meidän rikkaudestamme, jota meillä kaikista vaikeuksista huolimatta meillä on. Tämä, tämän rikkauden pitäisi olla meille velvollisuus. Velvollisuus antaa ihmisille apua, jotka hakevat meiltä suojaa. Toivon, että tämä hiljainen minuutti joka omistetaan tämän tragedian, Lampedusan äh, tragedian uhreille. Ehkäpä tämä hiljainen minuutti, hiljainen hetki voisi olla käännekohta EUn politiikassa – Vielen Kiitos.